Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne wieder die Sitzung und wir... No niin, avaan kokouksen. Meillä on tänään hyvin tärkeä esityslistan kohta. On nimittäin kysymys äh, Hans Browningsin kuulemisesta. Hänestä tulee siis Euroopan ympäristökeskuksen uusi pääjohtaja ja sen vuoksi me olemme pyytäneet kuulemista, mikä onkin hyvä perinne meillä tässä valiokunnassa. Ja täällä on todella paljon kollegoita, jotka ovat jo pyytäneet puheenvuoroa. Meillä on seuraava menettelytapa. Eli herra Browningsillä on mahdollisuus ensin antaa tälle alustava puheenvuoro, no, 10 minuuttia. Ja sen jälkeen sitten sitten on kollegoiden vuoro. Minuutti vastaus. Anteeksi, minuutti kysymys, kaksi minuuttia vastaus ja sitten eh, mahdollinen lisäkysymys. Aivan kuten edellisellä kerralla komission jäsenen kuulemisessa, eli lisäkysymys 45 sekuntia ja yksi minuutti vastausta varten. Herr Breinings, eh, Oletteko te valmis? Niin voimme sitten aloittaa suoraan ja käyttää aikaa. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, on kunnia ja ilo esitellä itseni täällä ja vaihtaa mielipiteitä kanssanne Euroopan ympäristövirastosta. Ennen kuin vastaan kysymyksiinne. Käytän tilaisuutta, kuten puheenjohtajakin pyysi, esittelemään itseni ja joitakin ympäristöviraston strategisia piirteitä. Ja sitten tällaista kysymysvastauspöytätennistä. vastaus pöytätennistä. Ensiksi esittelisin itseni vähän. Minä olen politiikkatutkija taustaltani, vaikka minulla on tällainen tutkijaprofiili. profiili en ole mikään, mikään teoreettinen tutkija tai pöydän ääressä istuja. Se parikymmentä vuotta olen tehnyt politiikkaa orientoitunutta tutkimusta kestävästä kehityksestä, ympäristökysymyksistä, mukaan lukien politiikan arviointi, seuranta, raportointi, metodologian kehittäminen, politiikan integrointi ja pitkän aikavälin siirtymäpolitiikat. Kaikki tekijöitä, joilla on merkitystä ympäristövirastolle. Kokemukseni liittyy eri politiikan tasoihin. Alueellisella tasolla olen lähinnä tutkinut Flanderia. Euroopassa, Euroopassa perspektiivistä. Member states, the EU level, the OECD. Sitten EU-tasoa, OECDtä ja globaalia ympäristöhallintaa. Viimeisen viiden vuoden ajan tutkimukseni on päätynyt EUn ympäristöpolitiikan velvollisuuksiin ja olen käsitellyt e- e tai ympäristön hallinnassa, mikä on syventänyt käsitystäni siitä, miten ympäristöpolitiikka toimii EUssa ja miten EU positioi itseänsä toimijana maailman tasolla samanaikaisesti ja täydentäen akateemista tutkimusta. Me ollaan ollut politiikka politiikkaprosessissa monella tasolla, neuvontaryhmissä, ympäristövirastojen ohjausryhmissä, kansalaisyhteiskunnan ja yritysten kanssa yksityisen, julkisen ja julkisen ja yksityisen sektorin yhteisten aloitteiden parissa liittyen ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen. Olen koordinaattorina politiikkatutkimusverkostossa liittyen siirtymiseen kestävään kehitykseen ja kestävässä materiaalihallinnassa ja yleensä ottaen olen tehnyt 20 tuota vuotta työtä käyttöliittymässä tieteen ja politiikan välillä, joka on paljon myös ympäristöviraston rooli. Hallintokokemuksessa responsible for financial and personnel responsibility. Meillä on ollut henkilökohtaisia rahoitusvastuuta 96 lähtien nykytehtävässä. Johdan Belgian isointa ympäristöpolitiikkaa tutkimuskeskusta, 85 henkilöstöä ja miljoona budjettia. Pääjohtajana oli tietysti vastuussa statista suutaviivoista, johtamisesta, organisaatiosta ja verkostoitumisesta sidosryhmien kanssa, mikä natsaa hyvin pääjohtajan jopin. Olen elänyt ja työskennellyt kansainvälisessä ympäristössä viimeiset 20 vuotta, 5 vuotta Yhdysvalloissa, 4 vuotta Hollannissa. Ja olen harjoittanut tutkimusta yli 12 maassa, työskennellyt kansainvälisen henkilöstön kanssa. Olen monikielinen, ainakin englanniksi, kuten kuulette, mutta puhun useampaa muutakin kieltä. Ja meillä on hyvät, erittäin hyvät suhteet amerikkalaisten ja kiinalaisten kollegoiden kanssa liittyen kysymyksiin, jotka ovat relevantteja ympäristövirastoon. Johtamistyylini on sellainen, että minä olen motivoija ja tiimin rakentaja. Arvostan näitä piirteitä voimakkaasti ammatillisessa elämässäni. Mitä sitten tulee ympäristövirastoon, on tietysti totta, että minä voimakkaasti ja viraston nä- näkemyksen, että pitää politiikkaa arvioida solidin datan ja tutkimuksen pohjalta ja pitää myös arvioida politiikan tuloksellisuutta. Eli viraston pitää tätä objektiivista, luotettavaa ja vertailukelpoista informaatiota, ja se on avain käyttöliittymä politiikan tekijöiden ja sidosryhmien kanssa laajemminkin yhteiskunnassa. Mitä yleistavoitteisiin tulee, näin niistä neljä. Ensinnäkin eh, ympäristökeskuksen ydintehtävien jatkaminen. Se on toiminut erinomaisesti ydintoimissaan, mutta jatkuvasti pitää kiinnittää huomiota ydintehtäviin, jotta informaation laatu pysyy korkealla tasolla ja saatavuus sellainen, mitä politiikassa tarvitaan, niin sitten pitää ohjata EUn syvällisiä muutosprosesseja. Äsken viimeaikainen trendi EUssa painottaa pitkäaikavälin siirtymistä 2050 on uusi huominen monilla politiikka-alueilla tai 2030. Examples of explicitation of this are the roadmap for the low carbon economy. Tämä siirtyminen vähähiilisen yhteiskuntaan ja resurssitehokkaan Euroopan rakentaminen. On tärkeää ympäristökeskuksen reagoida tähän uusiin siirtymäpolitiikkoihin ja prosesseihin vastaamalla seuraaviin kysymyksiin. Minkälainen tietokanta, pohja tarvitaan tehokkaan hallinnan pohjaksi ja ohjaamiseksi pitkän aikaväliin siirtymäkausissa ja minkälaista seurantaa ja raportointia tarvitaan? Kolmas tekijä on se, että kiinnitämme kansalaisyhteiskuntaan ja sosiaalisiin piirteisiin ympäristökeskuksen toimintaan mainitsemani siirtymät, niin täytyy olla yhteiskunnallisesti juurtuneita siirtymiä, jotka luovat tietoa, tietopohjaa, jotka voivat liittyä yhteiskunnan toimijoihin laajemminkin. Tämä politiikkakonteksti on tärkeää. Tähän liittyy uusia oivalluksia ja nousussa olevia sosiaalisen oppimisen tapoja seurannassa, tiedon luonnissa ja levittämisessä ja arvioinnissa siinä myös painotusalue. Neljänneksi täytyy taata yhteen seitsemänteen ympäristön toimintaohjelmaa. Tämä on olennaista ympäristökeskuksen roolin vuoksi ja sillä on monimuotoisessa työohjelmassa keskeinen asema. Tämä 2020 tämä eläkämme planeetan rajoissa seitsemässä tutkimusohjelmassa keskittyy ympäristö kestävyyteen, vähäiliseen yhteiskuntaan, terveyteen ja hyvinvointiin kansalaisten sellaiseen, ja tämä on käännetty yhdeksäksi päätavoitteeksi. Tässä on perinteisiä fokus, fokuksen aiheita ympäristökeskukselle. Näin myöskin uusia fokuksen kohteita. Esimerkiksi pitää kiinnittää enemmän huomiota kaupunkiympäristöjen kestävyyteen, terveyden ja hyvinvoinnin riskit – ja sitten tämä voimakkaampi linkki tähän ää, pitkän aikavälin siirtymispolkuun. On myös erittäin tärkeää työskennellä sidosryhmien kanssa. Tämä johtokunta on tärkeää kiintopiste, koska sillä on yhteyksiä jäsenvaltioihin ja komissioon, niin siellä on asiantuntijoita, joita Euroopan parlamentti on nimennyt. Jolloin voin sanoa, että mitä seuraavaan ympäristöviraston strategiaan seuraavaksi viideksi vuodeksi tulee. Minut on kutsuttu jo kahteen kokoukseen maaliskuussa ja toukokuussa, jotta pääsen vauhtiin sen tapahtumien suhteen. Ja yleisemmin ottaen on erittäin tärkeää kehittää ja ylläpitää suoria suhteita Euroopan parlamenttiin, komissioon ja jäsenvaltioihin ja muihin relevantin strategisiin sidosryhmiin, jotta voimme taata, että ympäristökeskus tekee relevanttia hyödyllistä työtä mitä tulee erityisesti suhteisiin Euroopan parlamentin kanssa. Tärkeää on jatkaa suorien rakentavien suhteiden perinnettä Euroopan parlamentin kanssa ja ympäristövaliokunnan kanssa erityisesti ja ainoastaan välineellisistä syistä tai Euroopan parlamentin institutionaalisen roolin vuoksi päätöksenteossa oma mielipiteeni demokraattinen on sellainen, että vakaasti uskoon julkisen sektorin valvontaan ja julkisen sektorin legitimiteettiin politiikkaprosessissa. Euroopan parlamentti voi siksi luottaa, että olen sitoutunut demokraattisen hallinnan arvoihin ja niitä tapaan valiokunnan sopivina aikoina tulevaisuudessa antaakseni edistymiskertomuksen ja kertoakseni prioriteeteista. Yhteenvetona vähän kontekstuaalisempia tekijöitä. Ymmärrän, että laajemmalle EUlle on tärkeitä vaikutuksia ympäristökeskukselle. Tähän saattaa kuulla budjettikeskustelut mahdolliset heijastumat ympäristökeskukseen äh, ympäristöpolitiikka tausti vaikeina aikoina, laajemmat keskustelut virastojen roolista ja kuinka muuta aiheita. Ja uskon, että kysymystä keskustelun yhteydessä niin osa näistä asioista tupsahtaa esille. Lopuksi sanoisin, että mielestäni on kunnia johtaa organisaatio, jonka maine on niin korkealla kuin myös laatu. Ja voin taata valiokunnan jäsenille, että te ponnistelen parhaani mukaan, jotta suoritus on vaadittavalla erinomaisuuden tasolla. Kiitos. Dank, Herr Kiitokset ähm, oikein paljon herra Brennings teidän puheenvuorostanne ja nyt käynnistämme keskustelun. Ensin annan koordinaattoreille mahdollisuuden ja aloitamme Richard Severistä. Kiitos äh, puheenjohtaja. Haluaisin äh, onnitella tulevaa pääjohtajaa hänen nimityksestään ja kiittää häntä hänen esityksestään. Minua kiinnostaisi tietää, miten hän tiedemiehenä suhtautuu tähän kehitykseen, josta me tiedämme ja näemme nyt. Eli teknologia kehittyy, mutta nämä uudistukset ovat mukanaan myös paljon uhkia ympäristölle. Millä tavalla te näette Euroopan ympäristöviraston tällaisena keskeisenä informaatiokeskuksena, kun on kysymys myös siitä, miten näitä kehityskulkuja ohjaillaan ja luonnollisesti myös tuke, tukemassa meidän päätöksiämme tiedolla? Ja kuten tiedätte, herra professori, ennalta varautumisen periaate on otettu mukaan eurooppalaisiin perustamissopimuksiin ja ympäristövirastohan julkaisi kuukausi sitten raporttinsa Late Lessons from Early Warnings, josta näkee, että jos nämä varoitukset olisi otettu aikaisemmin vakavasti, niin silloin useita haittoja olisi voitu välttää. Ajattelen tässä esimerkiksi näitä vesiongelmia, joita on ollut äh, esimerkiksi äh, vesijohtojen kanssa, jotka ovat johtaneet sitten saastumisen kautta mm, sairastumisiin. Millä tavalla te tulette vaikuttamaan tähän? Ja toisekseen haluaisin tietää, mitä prioriteetteja teillä on henkilökohtaisesti teidän omalle äh, työllenne ympäristövirastossa? Kiitos. Kiitos Richard tästä kahdesta minuutista. Mutta teillä on siis vain yksi minuutti aikaa, joten pyytäisin jatkossa, että jotta kaikki kollegat saisivat puheenvuoron, niin pitäytyy sitten yhdessä minuutissa. Teillä on nyt mahdollisuus vastata tähän, olkaa hyvä. Thank you, uh, Mr. Sieber. Uh... Kiitos, herra Sieber. Mitä tulee uuteen tieteelliseen ja teknologiseen kehitykseen ja niiden mukana tuomaan riskiin, niin sanoisin, että se lähestymistapa, mikä EUlla on, sitä minä tuen. Minusta se perustuu kolmelle peruselementille. Ensimmäinen on, kuten te mainitsittekin, ennalta varautumisen periaate, joka on erittäin tärkeä ja pohjautuu tieteelliseen lähestymistapaan tavalla. Ja EUhan on valinnut tässä, että se haluaa lähestyä varovaisesti asioita ja minä tuen tätä lähestymistapaa. Toisekseen EUn lähestymistapa pitää mukanaan myös tällaisen julkisen sitoumuksen aina kun on jotain uutta teknologiaa, niin käydään julkinen keskustelu parlamentissa, mutta mukaan otetaan myös muita sidosryhmiä. Ajatellaan tässä esimerkiksi GMOita, jossa meillä on ollut tällainen julkinen, julkisen keskustelun mukaanotto. Kolmanneksi tämä äh, ennalta varautumisen periaate ja tiede tiedemiehenä ja tiedeyhteisöä edustavana täytyy aina olla avoin uudelle tiedolle ja myös uusille riskinarvioinneille ja uusille päätöksille, ja tämä voi olla molemmin suuntaista. Joten tieteelle tämän täytyy perustua, ja tiede liittyykin hyvin läheisesti ympäristövirastoon, mutta laajemmin ottaen huomioon ennaltavarautumisen periaatteen ja julkisen keskustelun aiheista, koska periaatteessa, kun on kysymys riskistä ja eh, yhteiskunnasta, niin silloin siitä on käytävä julkista keskustelua ja tätä minä tuen. Mitä sitten tulee näihin, tähän viimeisimmät opit, joita olemme saaneet tähän raporttiin. Toki tässä oli kysymys siitä, että olisi pitänyt noudattaa niitä varoituksia, mutta on myös poliittinen ja, ja yhteiskunnallinen kysymys, mitä tehdään. Eli meidän tehtävämme on antaa paras mahdollinen informaatio ja sen mukana mahdollisimman vakuuttava viesti. Pyytäisin nyt, että pidättäytyisitte näissä pelisäännöissä. Täällä on niin paljon puheenvuoropyyntöjä ja haluaisin, että kaikki saavat mahdollisuuden esittää näitä kysymyksiä. Eli minuutin kysymys, kahden minuutin vastaus, 45 sekunnin lisäkysymys, minuutin vastaus. Seuraava puhuja, Onko sinulla vielä lisäkysymys? Ei. Hyvä. Joulainen. Yksi minuutti. Niin eh, minä haluaisin myös toivottaa teidät tervetulleeksi tänne ympäristövaliokuntaan. Ympäristövirasto on erittäin tärkeä meidän työllemme, siitä ei ole epäilystäkään. Teidän analyysinne ja, ja tutkimuksenne ovat pohja myös sille lainsäädännölle, mitä me täällä laadimme ja meidän keskusteluillemme. Olen muiden kollegoiden kanssa mukana tässä työryhmässä, jossa puhumme resurssi, resursseja oikein käyttävästä Euroopasta. Ja meidän toimemme seuraavat voimavaro- resurssien käyttöä ja ympäristöä, luontoa. Ja tässä on lähestymistapana tämä jalanjälki lähestymistapa, joka liittyy kaikkeen, mitä tehdään. Ja se on myös teillä. Onko näin? Herra Brennings. No. no. Energiatehokkuusvaatimukset Euroopassa liittyvät tuotantojärjestelmiin ja kulutusjärjestelmiin. Joten tuotteisiin, joita tehdään ja niin kulutetaan – mutta myös tähän resurssitehokkaan Euroopan polku liittyy metodologiaan, jotta saadaan selkeää tietoa, onko tuote tai palvelu. Hänen pitää vähempi ystävä, ympäristöystävällinen ja resurssi- tai energiatehokas makrotasolla. Mä jalanjälki-idea on oikein hyödyllinen. Mikrotasolla tai tuotetyyppitasolla tällainen nykyaikaisempi elinkaariajattelu on keskeistä. Se on prioriteetteista ympäristökeskuksen alueesta, joka tarkastelee tuotealueiden kulutusta tuotannon lisäksi. Tätä, tätä linjaa täytyy jatkaa. Tässä on mukava kytkös. EU-politiikka e tavoitteeseen ylipäätänsä. Kytkös erityisiin tuotteisiin. Se pitäisi olla realistinen. Sen pitää olla kytkö- kytköksissä johonkin erityisiin tuotelinjoihin. Sitä ei voi tehdä kautta sortimentin tai pal- kaiken palveluiden yli. Joten fokus on tärkeää ympäristökeskuksen kannalta. Vielen Dank. Noch eine Nachfrage? Hm? Kiitos. Joo, onko sinulla lisäkysymys? Niin, te mainitsitte seitsemän ympäristön toimintaohjelman, jonka parissa me tulemme ensi vuonna toimimaan. On tämä näitä klassisia haasteita ja sitten uusia. Nämä uudet haasteet ovat esimerkiksi nämä uudet sairaudet, nanomateriaalit, kemikaalien koktailvaikutukset, vaikutukset ja sen lisäksi meillä on myös puutteellista tietämystä. Onko tämä myös painopiste teille? Well, I think it's definitely... Tuo on ehdottomasti asia, joka on ympäristökeskuksen kannalta keskuksessa. Terveyden ja ympäristön tilan heikkenemisen välinen kytkös tai ympäristön laadun välillä oleva kytkös ja uudet materiaalit jotka saattavat vaikuttaa terveyteen, ovat aika keskeisiä osana ympäristökeskuksen prioriteetteja. Joten jossain määrin ne tulevat olemaan ympäristökeskuksen esityslistalla ja ovat olleetkin, kun puhutaan uusista asioista, kuten nanoteknologiasta. Palaisin ensimmäiseen kysymykseen – me, me se varautumisperiaatteen suhteen kanssa kytkössä. Meidän täytyy reagoida epävarmuuteen ja näihin kysymyksiin liittyy paljon epävarmuutta. Kiitos. Seuraava puhuja on kollega Geren Gerbrandi. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset herra Browniksille siitä, että hän on täällä läsnä kontaktiyhteydessä henkilönä ympäristöviraston kanssa me tulemme tekemään teidän kanssa paljon yhteistyötä. Kaksi konkreettista kysymystä. Yksi liittyy enemmän Euroopan ympäristöviraston tulevaisuuteen. Kun katson Yhdysvaltoja, jossa meillä on ympäristönsuojeluvirasto, sillä on huomattavasti enemmän tehtäviä kuin meidän Euroopan ympäristövirastollamme. Se hoitaa enemmän myös esimerkiksi valvontaa ja tällaista. Ja sehän onkin Akileen kantapää Euroopan ympäristövirastolle politiikassa. Mikä on teidän näkemyksenne? Toinen liittyy suhteisiin Euroopan parlamentin kanssa. Minä esittelijänä olen usean otteeseen käyttänyt hyväkseni ympäristöviraston osaamista ja tietämystä, mutta mielestäni sitä tapahtuu liian vähän yhä vielä. Onko teillä mitään ajatuksia siitä, millä tavalla ympäristöviraston valtava tietämys olisi helpommin meidän europarlamentaarikkojen käytettävissämme? Question first of all. Kiitos kysymyksestä. Ensiksi ympäristökeskuksen rooli jonkinlaisena Euroopan ympäristötarkastajana. Ottaen huomioon, että on aikamoinen täytäntöönpano kuilu osassa ympäristöpolitiikkaa. Ajatus tällaista tarkastajakunnasta on hyödyllinen idea. Sen sanottua, niin sitten täytyy keskustella, että minne tuollainen rooli EUn ympäristössä politiikassa kuuluu. Lähtökohtaisesti en erityisesti kannata tämän laittamista ympäristökeskuksen lautaselle, koska minusta se vaatisi mission ja strategisten tavoitteiden vakava uudelleen rukkaamista, vaatisi erilaista organisaatiota, erilaista kapasiteettia. No, kysymys on, onko se linjassa nykyisten tavoitteiden roolin kanssa, joka pyrkii riippumattoman tiedon ja kapasiteetin rakentamiseen alueisiin. Jos tästä tulisi tällainen poliisivirasto, en tiedä, miten nämä kaksi muuta roolia luontuisivat. Ajatuksella on arvoa. Tämä liittyy täytäntöönpano keskusteluun samaan aikaan pitäisi vakavasti pohtia, minne tämä kuuluu ja mikä ympäristökeskuksen mahdollinen rooli voisi olla. Kysymyksen toinen osa liittyy ympäristökeskuksen rikkaaseen osaamiseen ja minkälaisia kytköksiä näin Euroopan parlamenttiin. Ihan lyhyesti. Tämä on keskustelu, jota meidän pitää käydä suhteessa seuraavaan viite, viiden vuoden ohjelmaa, joten vastaus syntyy tässä seuraavan viiden kuukausien aikana. Kiitos. Ei lisää kysymyksiä. Satu Hassi, yksi minuutti. Uh, thank you very much. Well, uh, nobody has... Kiitos. Kukaan ei ole vielä maininnut uh, teidän edeltäjänne Jacqueline McLeania. Ja minä haluaisinkin nähdä teidän näkemyksemme siitä, mitä osia hänen työstään, varsinkin ne osat, joissa hän on käynnistänyt uusia asioita ympäristövirastossa. Mitä niistä te aiotte jatkaa ja mitä te aiotte tehdä eri tavalla? Richard Zeba mainitsi jo nämä Late Lessons from Early Warnings-raportin, joka on esimerkki aika rohkeasta ja rohkaisevasta tietoisuutta raportista ja informaatiosta päätöksentekijöille. Ja haluaisinkin tietää, aiotteko te jatkaa tällaista proaktiivista ja rohkeaa tapaa kommunikoidessanne päätösten tekijöiden kanssa? Thank you uh, for the question. Kiitos kysymyksestä. Ensiksi viimeisen kymmenen vuoden ajan. Euroopan ympäristökeskus on kasvanut paljon. Toimintojen määrä on kasvanut runsaasti metodologioiden ja verkostojen myös. Se on kunnianosoitus sille vakavalle, ennakoivalle lähestymistavalle ja innovointikapasiteettiin edeltäjäni aikana. On selvää, että proaktiivinen, innovoiva, tällainen eteenpäin katsova lähestymistapa on olennainen, jos ympäristökeskus haluaa, haluaa pysyä sellaisena virastona kuin mitä te odotatte. Joten vastaukseni tuolta, tuolta osin on myönteinen. Ympäristökeskuksella on rooli, jos se haluaa in, tietoinstituutiona antaa panoksensa innovointiin ja politiikan laatimiseen, niin tällaista täytyy tehdä. Aloitan työn, työni ensimmäinen kuudetta kesäkuussa. Minulla ei ole täyttä tietoa monista politiikoista ja prosesseista, joita tällä hetkellä ympäristökeskuksessa on päällä. Jos sallitte, en kommentoi sen tarkemmin Jacqueline McLeanin työtä. Mutta mm, jos haluatte tietää, mitä mieltä olen tuossa innovoivasta proaktiivista lähestymistä vasta, minusta se on ympäristökeskuksen perustyötä. Se on tärkeää, että EUn pääsidosryhmille. Tämä kysymys liittyy liittyy tähän Late Lessons from Early Warnings-raporttiin. Te olette työskennelleet tiedemiehenä tällä alalla pitkän aikaa, ja mikä teidän näkemyksenne tiedemiehenä on? Mitä ovat eh, ne ympäristölliset haasteet ja uhat, joita ei vielä, jota politiikan laatijat eivät vielä ole ymmärtäneet? jotka pitäisi luetteloida vastaavanlaiseen raporttiin 10-20 vuoden kuluttua nyt? Well, I, I think some of the... Jotkut ydintietotekijät, joita luultavasti politiikan tekijät alli arvioivat, että tämä ylittää ympäristökeskuksen työ, jos kysyt minulta tutkijana, jos ajatellaan Euroopan tässä on ympäristön tila kertomasta tai tämä myöhäiset läksyt varhaista varoituksista täytäntöönpano kertomus, tässä ympäristökeskossa mukana, niin jotkut olennaiset piirteet ympäristön, planeetan tilassa heikkenevät. Esimerkiksi biodiversiteetti, monimuotoisuus heikkenee, eli bio- ympäristöpalvelut heikkenevät, metsät, valtameret ovat tätä, jota ymmärrämme aika huonosti. Kokonainen ryväs uhanalaisia tekijöitä, joihin pitää kiinnittää enemmän huomiota. Kiitokset sitten Anna Rospa yksi minuutti. Niin. Me puhumme tässä valiokunnassa usein kestävästä energiasta, kaikenlaisesta sellaisesta. Ja Euroopassa meillä on suuri haaste esimerkiksi raaka-aineiden pulan suhteen tulevaisuudessa. Jos me voisimme uudelleen kierrättää ja käyttää jätteemme, auttaisikohan se esimerkiksi tämän jäteongelman suhteen? Yksi suuri ympäristöongelma on myös muovi esimerkiksi merissä ja se haittaa nimenomaan meriekosysteemin e, eläimiä. Millä tavalla tätä voitaisiin välttää? Millä tavalla voitaisiin tämäkin uudelleen kierrättää? Ja onko teille prioriteetti keskittyä siihen, että kierrätettäisiin ja uudelleen hyödynnettäisiin erilaista jätettä aina e, merissä olevista muovista lähtien? Niin okay, thank you. Uh- Kiitos kysymyksestä ensiksi. Tuskinpä minun tarvitsee tarttua siihen sikäli, että en ole politiikan laatija, mutta on olemassa tietopohja. Ja, ja politiikan tekijöiden pitäisi laatia hyvää politiikkaa siltä pohjalta. Ja ajattelun muuttuminen jätteen kierrättämisestä integroidumpaa materiaalipolitiikkaan. Tämä on ajattelussa ydinmuutos ja olennaista myös pitkän aikavälin eurooppalaiselle energiatehokkuusajattelulle. Toiseksi, jos pohditaan jätteen lähteitä, niin lähteellä siihen pitää parhaiten tarttua. Jos ajatellaan ää, äh, merien ää, äh, äh, muovijäämiä, niin ne päätyvät sinne, kun ne on jossain muualla dumpattu mereen. ympäristökeskuksen tuottava tieto, joka määritetään myöskin ympäristö toimintaohjelmassa seitsemännessä, viittaa jätepolitiikan vakaviin aukkoihin. Joten hyvin olennaisella tasolla, miten siirrytään elinkaarissa kaariajattelusta tällaiseen kehdosta kehtoon kiertävämpään lähestymistapaan, ympyrään. Ja sitten jätepolitiikassa on sellaisenaan täytäntöönpano aukkoja. Tältä pohjalta minä vastaisin. Kummallakin linjalla EU on tuottanut politiikan tekijöille hyödyllistä tietoa sekä EU-tasolla että jäsenvaltiossa. Vielen Dank. Noch eine Nachfrage? Kiitos. Lisäkysymys? Ja, kun, kun ganska kort. Er Ihan lyhyesti. Onko tämä aine, tämä tieto, mikä meillä on politiikalle tarjolla ja kansallisella tarjolla, jos mä ajattelen esimerkiksi Etelä-Euroopan jäteongelmia, onko sitä tietoa? Well, um, yes, it is important to pass that information because Toki on tärkeää että viedä eteenpäin tuota informaatiota. Se on tärkeää että koko voimavarakeskustelun kannalta, resurssivoimavara keskustelun kannalta ja myös saastumisen ja saastumisen vaikuttamisen kannalta. Toki jos on alueita Euroopassa, jossa on enemmän työtä tehtävänä, olen vakuuttunut siitä, että nämä raportit puhuvat puolestaan. Näin onkin. Ympäristöviraston julkaisut näistä aiheista mainitsevat, millä jäsenvaltioilla on enemmän työtä tehtävänään, minkä aineiden tai esimerkiksi jätepolitiikan osalta. Kyllä se on välttämätöntä. Kiitos. Kiitos. Ja näin nyt sitten olemme käyneet lävitse ensimmäisen kierroksen. Ja sitten siirrymme seuraavaan kysymyskierrokseen. Ja ensimmäiseksi Ilanda Hibner saa puheenvuoron. Sorry. Sorry.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 E, witam Pana bardzo serdecznie i już trzymam kciuki za Pana entuzjazm i za sukces, który Pan na pewno odniesie. E, wspomniał Pan, że nauka jest ponad granicami. Hienoa, että te olette niin e, innoissanne. Toivottavasti te tulette menestymään. Te sanoitte, että innovaatiot ovat myös rajat ylittäviä ja Eurooppa on yksi yhteinen alue. Se on hieno motto. Sen lisäksi uskon, että tämä on toteutettavissakin. Haluaisin vain kysyä, oletteko te tehneet yhteistyötä eri tieteellisten yksikköjen kanssa ympäristönsuojelun suhteen Keski- ja Etelä-Euroopassa, jos teillä oli, niin millaista yhteistyötä ja mikäli ei, niin aiotteko te tähän ryhtyä? Vai tuleeko tämä vain koskemaan tiettyjä rajallisia alueita tai ehkäpä te teette yhteistyötä koko tämän alueen yksikköjen kanssa. Kiitos ystävällisistä sanoista. Minä kyllä ajattelen niin, että tutkimusmaailmalla Euroopan sateenvarjon alla, sitä on tulossa yhä enemmän valtiovailla rajoja. Ja EUn uusi tutkimusohjelma stimuloi tällaista kehitystä. Ja ennakoin tässä ohjelman luomia tutkimusverkostoja. Ja kuten tiedätte, useampi niistä kuuluu tutkimuslaitoksia Itä- ja Keski-Euroopasta. Olenko työskennellyt niiden kanssa? Kyllä, rajoitetussa määrin. Osana ää, liittymisprosessia – koulutin virk- virkamiesjohtoa Romaniasta liittyen Euroopan ympäristöpolitiikkaan. Meillä on ollut Tsekistä, Unkarista, Puolasta, Romaniasta. Mitä minulla on jonkun verran kokemusta. Vaikka en mitenkään ole itä-eurooppalaisten ympäristöverkostojen asiantuntija. Tiedän, että virastolla on voimakas verkosto siellä. Se on työskennellyt uusien ja jäsenvaltioiden kanssa liittymisprosessin aikana kapasiteetin rakentamisessa. Ja loistavaa työtä kaikki kaikkiaan. Suoraan sanoen tiedän, että uskon, että matka on vielä kuljettavana, mutta tämä muussa suhteessa voi päteä myös vanhoihin jäsenmaihin, joten ympäristökeskus on sitoutunut työskentelemään kaikkien EU-jäsenvaltioiden kanssa – ja kaikkien sen jäsenten kanssa. Ja kuten tiedät, tässä on tätä laajenemista myös naapuristoon. Ja on tärkeää, että nekin työskentelevät ympäristökeskuksen kanssa. E, Kiitos. E, sitten vielä ihan lyhykäinen lisäkysymys. E, tulevaisuudessa, tai itse asiassa vähän aikaa sitten, virastoa kohtaan esitettiin tiettyjä syytöksiä ja siitä, että mitä yrityksiä virasto tutkii. Onko teillä jotain ehdotuksia siihen, että niin, että ympäristövirastoa ei epäillä enää uudelleen? Okay, well, in, in general, I think... Uh... Yleisesti ottaen seurattavuus luottamusta – luottamus luo hyvää demokraattista politiikan tekoa. Arvostan transparenssia ylipäätänsä. En myöskään tiedä mitään muuta organisaatiota EUn ulkopuolella, jolla on niin tiukat ja kattavat transparenssia ja eturistiriitasäännöt. Mitä ensimmäinen sääntö on pitää täysin kiinni ja avoimesti kiinni kaikista soveltuvista säännöistä. Toiseksi seurattavuuteen liittyy vähemmän muodollisia piirteitä, avoimuus sidosryhmien kanssa asioista. Olen sitoutunut myös tähän. Ja ympäristökeskuksen johtokunta tulee ottamaan ydintehtävikseen suhteessa virastoon näitä asioita, joita otit esille. Äh, Kiitos. Nyt Vittoria Prodi, yksi minuutti. Kiitoksia. Kiitoksia erityisesti siitä, että olette tulleet tänne. Kiitoksia myös siitä kokemuksesta, joka teillä on ja jonka tuotte nyt ympäristökeskukseen. Haluaisin sitten kysymyksiä, jotka koskevat politiikkaa, vaikka onhan selvää, että ne eivät kuulu tämän keskuksen varsinaisiin toimiin, koska se on neuvoa antava elin sekä parlamentille että komissiolle. Minua, kuitenkin huolestuttaa syvästi ilmaston lämpeneminen ja neuvotteluiden hitaus. Uskon, että meidän olisi yhdessä ponnisteltava, niin että saataisiin uutta politiikkaa, jonka avulla voitaisiin pyrkiä laajempaan konsensukseen maailmanlaajuisesti. Mitä te voisitte ehdottaa omalle komission jäsenellenne? Well, I obviously share your... No, tietenkin. Jaan huolenne ilmaston lämpenemisestä ensinnäkin ja kuin myös uuden sopimuksen neuvotteluprosessin kestosta – tämä 2015 päivämäärä ja 2020 uuden globaalin sopimuksen täytäntöönpainoa päivämäärä vaikuttaa etäiseltä, mutta on kulman takana. Ja on yrittänyt, as, se on yrittänyt astua johtoon useammalla alueella, sen tällainen politiikka yrittäjä tällä alueella. Se on selkeästi kunnianhimoisin maaryhmä, joka on sitoutunut sitoviin tavoitteisiin. Mikään muu ryhmä ei ole niin tehnyt. Myös muita merkittäviä toimijoita tarkastelija on Yhdysvallat, Se presidentti Obama on ihan äskettäin esittänyt, että hän haluaa tehdä jotain ilmaston lämpenemiselle, mutta hän tarvitsee kahden kolmasosan enemmistön uutta ilmastosopimusta varten 67 senaattoria ja tällä hetkellä se on poliittisesti äärimmäisen ma- hankalaa Yhdysvalloissa. Kiinan tapauksessa jotkut ovat sitä mieltä, että ajattelu muuttuu. Ja joidenkin tapauksessa näin onkin. Politiikka kehittyy aika nopeasti, jos ajatellaan 2006 Äh, uusiutuvaa energiaa koskevan lainsäädännön, joka on luonut maailman laajimman uusiutuvan energian globaalin prosessin, mutta sielläkin on poliittisesti vaikeaa saada heitä mukaan sitä vaan sopimukseen. Oma mielipiteeni on, että meidän pitää luoda koalitioita, jotka kattavat liite yksi maat ja sen ulkopuoliset maat, jos haluamme eteenpäin. nachfrage. Kiitos. Lisäkysymys? Aivan lyhyesti tämä liittyy edelliseen. Sopeutuminen ilmastonmuutokseen. Näyttää siltä, että tämä on vähän jätetty syrjään. Haluaisin pyytää, että keskus ottaisi huomioon paitsi tämän ilmastonmuutoksen hidastamisen myöskin sopeuttamisen tilanteeseen ja keskuksen toiminnan pitäisi olla paljon terävämpää, purevampaa. Um, well, the agency is already investing quite a bit of work on... Rasto panostaa jo aika paljon sopeutumiseen ja vaikutusten uh, lieventämiseen. Dahan kirjasten alla puhuttiin tästä kuilusta, joka oli aika iso. Sekin oli hälyttävän tyyppinen viesti. Ympäristökeskus jatkaa perustyötä sopeutumiseen ja haittojen vähentämisen kanssa. Tämä tulee olemaan iso kysymys vastaisuudessakin ja hyvin erilainen eri Euroopan osissa. No, tässä tarvitaan vähän ää, nyansoidumpaa lähestymistapaa mielestäni. Kiitos. Sitten niin Tierres, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minua huolestuttaa vähän se, että kun ei ole ollut riittävästi tutkimuskeskuksia, niin ympäristökeskuksesta on tullut vastaus sille, mitä komissio ei tiedä, ja valtavasti on, valtavasti on hukattu resursseja siellä tarvittaisiin inte- kokonaisvaltainen systeeminen taho, jolla saataisiin täydentävät vastaukset. Esimerkiksi vesipolitiikassa edelleen puhutaan maasta. Sitten kuitenkin on erilaisia vesiä, puhdas vesi, jätevesi, mitäs entäs vesiä, ilmasto, muutos, veden syklit, sen merkitys, sen vaikutukset. Esimerkiksi tiedämme, että mikäli että kun kesällä välimerestä haihtuu paljon vettä, niin muualla Euroopassa on tulvia, ja sitten kuitenkaan tästä ei puhuta eikä siihen vastata kunnolla. Vesipolitiikan pitäisi olla kansainvälistä, yleismaailmallista. Emme voi vain maata ajatella. On ajateltava sateita, ilmastoja, ja tämä puuttuu. Samasta syystä puuttuu politiikkaa, joka koskisi kaupunkeja yleisesti ottaen tarvittaisiin paljon paremmin integroittu näkemys näistä. Kiitoksia. Dank für die Minute. Kiitos tästä minuutista. Thank you for those... Kiitos näistä kysymyksistä. tarkastelee horisontaalisia kysymyksiä, sellaisia, jotka ylittävät monet alueet. Ne on, ja ympäristökeskuksen työohjelmaa sisäänrakennettu. Siellä on systeemisiä lähestymistapoja, kuten ekosysteemien kestävyys, resilienssi pitämällä aikavälillä ja tämä tulee olemaan keskeistä ympäristökeskuksen työssä. Ja voi vain puoltaa sitä, että integroidun lähestymistapaa tarvitaan. Samanaikaisesti tuo on äärimmäisen haastavaa, koska siinä on taustaolituksena että ymmärtää kaikki kausalliset yhteydet ja kytkökset. Ja paljon on vielä työtä tehtävänä. Näin se on ehdottomasti yksi ympäristökeskuksen tehtävistä. Ja jos sanot, että meillä pitäisi olla globaalimpaa työtä ja että ei ainoastaan pidä kiikaroida Eurooppaa, olen samaa mieltä, mutta kuten jo aikaisemmin vastasin, Eurooppa on ainoa maa ryhmä, joka hyväksyy sitovaa sisäistä lainsäädäntöä ja esiintyy sellaisena kansainvälisessä yhteydessä. Joten voimakas eurooppalainen lähestymistapa on minulla pohja kansainväliselle toiminnalle. Meillä pitää olla kaksi pelikenttää, jos me haluamme olla vetovastuussa politiikan välineissä, ideoissa, tiedon tuotannossa. Sitten 15 sekuntia kaupungeista. Olen samaa mieltä, että kaupunkiympäristön suhteen voidaan tehdä paljon työtä. Innovoivaa sellaista on odotettavissa Euroopassa ja globaalisti. Kiitos. Lisäkysymys esitettiin jo siinä varsinaisessa kysymyksessä. Tämä riitti nyt. Veo que le ha gustado la pregunta de sistémico porque es la primera vez que le veo que los ojos... Näkijän piditte tästä kysymyksestä, kun silmänä aivan kiiltävät ja olette innoissanne tästä systeemisestä politiikasta, mutta kun puhutte kansainvälistämisestä, tai kun minä puhun siitä, niin puhun globalisaatiosta tiedon tasolla, vaikka esimerkiksi Pohjois-Välimeren politiikka ei olisi ehkä eurooppalaista. Meidän silti on tiedettävä, kuinka se vaikuttaa meihin. Ainakin tiedon tasolla meillä pitäisi olla selvänä, mitkä ovat meidän globaaliset suhteet ilmastokysymyksissä, ei ainoastaan ajatellen lämpötiloja, vaan myös näissä arvoissa. Da haben wir aber nochmal wieder Zeit gut gemacht. <laughs> Vielen Dank. No niin, no siinä säästettiin muutama sekunti, kiitos. No, olen niin, ilman, että näitte kiillon silmissäni, kuin puhuin näistä järjestelmällisistä asioista. Tällainen lähestymistapa on välttämätön, jotta ymmärrämme tulevaisuuden haasteita. Kun te puhutte välimerestä ja lähi Afrikasta, kyllä, tieto yhteiskuntien pitäisi sijoittaa enemmän myös etelään – toivoisin, että EUn Horizon 2020 innostaisi myös tämänkaltaiseen tiedon globalisoimisverkkoihin, mutta se liittyy myös paikalliseen kapasiteetin rakentamiseen monessa näistä maista. On hyvin vaikea rakentaa pysyvä, vankka tietojärjestelmä, kun instituutiot ovat muilta osin hyvin heikkoja joten tämä heikentää myös ympäristöosaamista. Krista Klaas. Kiitos äh, täällä teidän takananne. Me edustajat vaadimme usein tieteellisiä todisteita ympäristöalalla. Me kuitenkin haluamme myös äh, uudenlaisiakin äh, asioita ja tavoitteita, esimerkiksi sisäeritystoimintaan liittyvät asiat. Millä tavalla eh, valitaan esimerkiksi näin tutkimuksiin nämä tiedemiehet ja kuka määrittelee ne kysymykset? Ympäristökysymykset liikkuvat ja muuttuvat. Esimerkiksi kymmenen vuotta sitten ilmasto-ongelmia ratkaistiin ihan eri tavalla. Mikä parametri on tällä hetkellä ja miten joustava ympäristöviraston pitäisi olla niin, että tiedettäisiin aina uusimmista seuraamuksista, mutta kuitenkin samalla oltaisiin tieteellisesti vankalla pohjalla. Okay, well, um, I see this as a... Näen tämän kysymyksenä siitä, kuka päättää, minkälaiset tutkijat ja minkälaista näyttöä halutaan. tutkijoiden valinta alkaa relevanteista kysymyksistä, joka osittain pohjautuu aikaisemmalle tutkimustiedolle, osittain yhteiskunnallisen keskustelun pohjautuen. Pitäisi laittaa tämä yhdistelmä relevantimpien ja strategisten kysymysten asettamiseksi – ja tätä työtä tehdään ympäristökeskukseen seuraavan viisivuotisohjelman parissa. Mainitsit biopolttoaineet alueena, jolla tutkimus on paljon edistynyt. Nämä aikaisempia tuloksia kyseenalaistetaan. Näin on. Kymmenen vuotta sitten monet näkevät tämän y- yleislääkkeenä. Nyt ovat paljon. Tieteellinen sen keskustelun täytyy olla samalla tavalla avointa muitakin asioita suhteen kuin tutkijoiden valinta. Pitäisikö yhteen tutkimukseen kertomukseen luottaa? Ei tietenkään. Tiede on usein tietorakenne, kooste, jota tutkijan verkostot rakentavat, jotka yhä enemmän tuovat perustietoa tällaisena osana katsauksia tai ympäristökeskuksen tai muiden kertomusten muodossa. Täytyy olla erittäin transparentti ja huolellinen, kun valitaan tutkijat, jotka politiikkaa pohjaavat. Ihan lyhykäisesti, kun arvioidaan tieteellisiä tutkimuksia, niin pitäisikö siinä myös taloudellisten kysymysten olla mukana? Eli siis tämä riskitasapaino, pitäisikö niilläkin olla siinä tavallaan rooli ympäristöasioissa? Well, I think if... Jos uskoo, että ympäristökysymykset liittyvät tuotanto- ja kulutusjärjestelmiin ja kustannusten ja hyötyjen kohdentumiseen yhteiskunnassa, on aika johdonmukaista, että taloudellinen järkeily on osana päätöksentekoa ympäristöpolitiikassa. En sano sitä, että taisi esittää tiukkoja väitteitä siitä, mikä on liian kallista tai mikä aiheuttaa kilpailukyky, kuilu ja muiden suhteen tällaisten väitteiden suhteen pitää olla hyvin varovainen, mutta on kysymys on kulutuksen ja tuotannon ja äh, hyötyjä haittoja ja kohdentumisesta kysymys, niin totta kai nämä ovat taloudellisia kysymyksiä. Niin, olen äh, kollega Klassin kanssa, tai minulla oli itse asiassa hyvin samankaltaisia näkemyksiä. Euroopan ympäristövirastollahan on myös globaali vastuu, mutta minulla on kysymys myös biodiversiteetistä ja varhaisesta varoituksista, biomassasta. Ne tutkimukset, mitä ympäristövirasto on laatinut. Oletteko te samaa mieltä niistä varoituksista, mitä näissä tutkimuksissa sanotaan, vai pitääkö niitä vielä tutkia ja parantaa? Ja sitten esimerkiksi luin juuri lehdistä, että tämä äh, geenimuunneltu, äh, geenimuunneltu viljat äh, voisivat mahdollisesti saada jälleen oikeuden tulla viljelyksi Euroopassa, mutta minä pelkään, että tämä voi tehdä paljon muutoksia. Millä tavalla te näette vastuunne eurooppalaisena? Okay, the, the first question on the, the... Ensimmäinen kysymys biomassaan liittyen. Kuten sanoin, jopa viisi vuotta sitten tätä pidettiin energiakysymyksen yhtenä ratkaisuna. Nyt se on paljon ongelmallisempaa. Siitä keskustellaan enemmän, jos ajatellaan maan käyttöä ja sen muutoksia ja yhteyksiä maatalouteen. Tämä ylittää ympäristökeskukseen kapasiteetin ja tehtävän asettelun, mutta – ympäristökeskus on halunnut ympäristötekijöiden parempaa mukaanottoa politiikkaan, kuten maatalouspolitiikkaan, yhteisen maatalouspolitiikkaan ja maatalouden maankäyttö, se mitä tuetaan ja ei minkälaisia sivuvaikutuksia myönteisiä tai ei syntyy. Niissä viittaan ympäristökeskuksen työhön, jossa halutaan parempaa integraatiota politiikka-alueella mitä tulee geneettisesti muunneltuun ruokaan. Kantane on järjestelmä, joka perustuu ensinnäkin tähän varautumisperiaatteeseen. tieteellisen informaation paljastaminen, joka on tuottajien käsissä, julkisen osallistuminen ja instituutioiden osallistuminen ja tässä pikemmin kuin EFSA, ruokavirasto, on enemmän menettelyjä seurailemassa. Tutkijana tässä tuottajassa, meidän pitäisi olla avoimempi uuden tiedon suhteen ja niin se, sen suhteen, mitä se järjestelmään tulee mukaan. Tieteellinen tiukkuus ja ortodoksia pitäisikö lopettaa? Lisäkysymys? Eikö tässä olisi ihan mielenkiintoista, että te olisitte tässä johtavana, koska tässä nyt on kysymys kuitenkin enemmästäkin kuin pelkästä elintarvikesta, elintarviketurvallisuudesta. No mitä tulee tehtävien jakovirastojen kesken, tässä on tehty valintoja ja EFSA on nimenomaisesti elintarviketurvallisuuskysymysten ja sen kaltaisten kysymysten vastuuvirasto. Ei tämä tarkoita sitä, etteikö ympäristövirastolla voisi tässä olla rooli, mutta se rooli rajoittuu ainakin tällä hetkellä ympäristönäkökulmiin. Ja minusta ympäristövirasto on ottanut tähän kantaan esimerkiksi myös YMPssä. Eli tässä nyt on kysymys tehtävien ja vastuun jakamisesta ja jos tämä jaettaisiin uusiksi, niin siitä saattaisi tulla erilainen, mutta se on sitten eri keskustelu. Kiitos. Ja sitten Jose Manuel Fernandes. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tervehtiä ja toivottaa teille onnea. Moni vuotisista rahoituskehyksistä, joita neuvosto ehdottaa, haluaisin tietää teidän kantanne vuosiksi 2014-2020 ympäristöpolitiikan osalta. Mitä voimme tehdä, jotta saavutettaisiin tavoitteet ympäristökysymyksissä kysymyksissä Eurooppa 2020 strategian mukaisesti ja ympäristön toimintaohjelman mukaisesti vuosiksi 2014-2020. Haluaisin tietää, mitä te tästä ajattelette, mitä olette mieltä neuvoston ehdotuksesta ottaen huomioon ne tavoitteet, joita neuvosto itse ja komissio ovat puolustaneet. Kuinka niihin nyt voidaan päästä? Peter? Um, thank you for the question. Kiitos kysymyksestä. Tämä on poliittinen keskustelu. Sitä on käyty Euroopan parlamentissa viimeistä pari päivää. Selvästi parlamentin jäsenten kannat ovat hyvin erilaiset kuin neuvostossa ja komissiossa. Ympäristökeskuksen täytyy odottaa tuloksia, minkälaisia heijastumia tällä on keskuksen budjetin, pitää odottaa en tarvita passiivista odottamista. Aika paljon painoa komission järjestelyllä on painot, että jos haluatte, että me teemme sitä tai tätä, tarvitaan kapasiteetti sen täyttämään tekemiseen. Jos budjettileikkauksia tulee, täytyy keskustella prioriteeteista. Tehokkuutta voi kasvattaa, mutta vain tietyn rajan asti. Sitten kuminauha napsahtaa. Prioriteeteista täytyy puhua. Voin vain toivoa, kun olen vastuussa seuraavat viisi vuotta kesäkuusta lähtien, että budjettileikkaukset eivät iske. ympäristökeskuksen ydinohjelmiin. Ja tänne, jotka haluavat enemmän tuotteita ja palveluita, ymmärtävät, Ja taitaa olla realistinen, jos on budjettikatto. Mutta tiedän, että tämä asia koko naisuus isketään pöydälleni niin ja korkean ylimmän johdon kanssa siitä täytyy keskustella. Eh, no eh, Kiitoksia. Vietämme nyt Euroopan kansalaisten vuotta ja uskonpa, että että mm, harvat tuntevat keskuksen ja vielä harvemmat tietävät, mitä se tekee tänä kansalaisten vuonna. Kuinka voitaisiin ympäristökeskuksen toiminnasta saada näkyvämpää ja kuinka voitaisiin kansalaiset saada mukaan tekemään työtä näiden ympäristötavoitteiden puolesta? Well, maybe a, a few elements. Uh, No ehkäpä muutama elementti. Ensinnäkin uskoakseni virasto viimeisen 5-10 vuoden aikana on kehittynyt, kehittänyt äh, hyviä kommunikointiohjelmia ja ottanut kansalaiset mukaan toimintaansa enemmän kuin aikaisemmin. Joten ihan selkeästi tämä on työn alla ja sitä pidetään prioriteettina. Tiedän, että viraston henkilöstön jäsenet ovat pyrkineet toimimaan kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa ja eh, monissa eri keskusteluissa. Ja osa eh, kommunikointia toimii sitä kautta. Samanaikaisesti tulevana viiden vuoden aikana, viiden vuoden suunnitelman aikana, tulee olemaan keskeistä se, miten kommunikoida kansalaisten kanssa ja tuoda heidän roolinsa mukaan ympäristöpolitiikkaan EU-ssa. Kiitos. Paul Koko, seuraava. Kiitos ja tervetuloa, professori. Täällä ollaan. Heippa. Haluan palata ympäristökeskuksen ja EFSän suhteisiin. Monissa suhteissa teidän ja elintarviketurvallisuuden rajat menevät päällekkäin sisäyritystoiminnan esimerkiksi häiritsevien tuotteiden ja muiden suhteen. Miten arvioitte teidän keskuksen ja EFSAn yhteistyötä ja miten te parantaisitte yhteistyötä? Um, well, I... No. Täytyy olla rehellinen. Enpä tiedä. Ympäristökeskuksen ja, ja tarkoitusturvallisuus piiraston suhteesta. Olen vasta pari kuukautta perehtynyt siihen. Tässä vaiheessa meiltä puuttuu pikkasen tietoa sanoakseni, miten, millaiset suhteet ovat ja miten parantaa niitä yleisemmin. The cooperation between the EEA and other agencies. Ympäristökeskuksen ja muiden viraston yhteistyön pitäisi pohjautua selkeään tehtävänjakoon, jotta ei tule päällekkäisyyksiä. Sitten täytyy hakea lisäarvon luomista tiedon tuotannossa niin, että kykenee täydentämään. Jossakin kysymyksissä voisi olla hyvä idea luoda raportointia ja muita ohjelmia. En tiedä, miten se mahdollista se on jollakin alueella, jos se tietoa kerättäisiin vähän strukturoidummin virastojen kesken. Mutta rehellisesti täytyy sanoa, että en tuonne EFSAn ja EEAn suhteita täsmällisesti. Lisäkysymys? Niin te laadit, valitsit, la, laaditte tietystä eläinlajeista raportin viime vuonna. Mikä on teidän näkemyksenne tästä vieraslajeista? No, olen jälleen kerran vain rehellinen, että minun täytyy sanoa, että minulla ei ole tietoa, näin yksityiskohtaista tietoa, että voisin antaa tästä mitään sen kummempaa lausuntoa. Tämä on näitä yksityiskohtaisia sisältöraportteja, joita minun on vielä luettava. Dank. Damit wir zur und... Ja sitten lähdemme viimeiseen, eli kolmanteen kysymyskierrokseen. Ja Morkuna, tässä ensimmäisen kysymysvuoron. Ačiū pirmininkė, e, dėkui už, už jūsų atvykimą šiandieną ir, ir... Haluaisin kiittää teitä siitä, että olette tänne kuulemiseen. Minulla on Itämerestä kysymys. Tiedät, että se on maailman saastuneen meri. Syytkin tiedämme. Vaikka johonkin toiminnan on ryhdytty fosfaattien määrän vähentämiseksi, ja maataloustuotannon ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi. Suurin osa toimista on tulevaisuushakuisia, mutta saasteet on käsissä nyt. Onko mielestäni riittävästi toimia tehty? Ja oikeaan aikaan. Vaan esimerkiksi nämä Nord Stream maakaasuputkeen. Meillä on vähän tietoa siitä, että, että tämän putken rakentamisen jälkeen – Itämeren saastuminen on, on lisääntynyt. Te aloititte sanomalla, että Itämeri on yksi kaikkein saastuneimpia meriä maailmassa. No, tämä liittyy luonnollisestikin teollistumisen ja maatalouden historiaan tällä alueella. Teidän kysymyksenne siitä, että riittävätkö nämä toimenpiteet, mitä tehdään? No ei, nähtävästi ei. Paljon toimenpiteitä on tehtävä laadun parantamiseksi. Sitten kysymys kuuluukin, minkä tyyppisiä välineitä voidaan realistisesti käyttää mahdollisimman nopeasti. Ja hyvin pitkälti tässä on kysymys keskustelusta, siis poliittisesta keskustelusta siitä, mitkä ovat Itämeren ympärillä olevien valtioiden hyväksymät toimenpiteet, mutta tätä täytyisi toki myös käsitellä meidän suhteessamme Venäjän kanssa. Ja tämä on siltä osin hankalaa, että meillä ympäristö keskuksena on toki yhteyksiä Venäjä, meillä on tämä Itämeren neuvosto, jossa tapahtuu myös työtä, mutta asiat menevät eteenpäin kohtuullisen hitaasti. Eikä tämä liity ainoastaan teollisuushistoriaan, vaan institutionaaliseen historiaan ja siihen myös, että mikä on tärkeää, mikä on tärkeintä, onko se taloudellinen kehitys, miten paljon tähän voidaan puuttua, minkälaisia sääntöjä pidetään hyväksyttävänä niin, että ei häiritä kilpailukykyä. Kaikki nämä asiat eh, tulevat mukaan ympäristöpoliittiseen keskusteluun. Mutta ei, ei, ei riitä ja toisekseen, kun puhutaan uusista toimista, kuten nyt eh, tämä kaasuputki, niin hyvät eh, ympäristövaikutusarviot, eh, niiden pitäisi olla päätöksenteon perusta, mutta poliitikot ovat ne, jotka tekevät päätökset. Lisäkysymys. Pildomas Klasmas prie to paties, kadangi Lietuva pirminė. Lisäkysymys. Liittoa ottaa pian EUn puheenjohtajuuden harteilleen. Itämeren strategia varmasti tulee toimintamme ytimeen. Me haemme hyvää yhteistyötä Itämeren puitteissa. Haluamme priorisoida ympäristökysymyksiä. Uskotteko, että on mahdollisuuksia parantaa Itämeren strategian täytäntöönpanoa joko budjetin puitteissa tai paremman institutionaalisen yhteistyön puitteissa? Of the EEA. No, vastaan nyt ympäristökeskuksen puitteissa. Ympäristökeskuksella on perinteinä se, että se on tehnyt erittäin hyvää yhteistyötä sekä puheenjohtajamaan, joka tulee olemaan teidän maanne kanssa, joten uskon, että että te voitte laskea ympäristökeskuksen varaan ja tähän ympäristöohjelmaan, joka teillä on mielessänne. Ja minä tiedän, että ympäristökeskus on myös valmistellut tätä ympäristöagendaa yhdessä teidän kanssanne jossain määrin ainakin. Ja sitten se, että parannettaisiin Itämeren strategiaa, se ei ole mikään ympäristökeskuksen päätös tai valinta, vaan ne, jotka ovat päättäneet vahvistaa strategiaa, voivat laskea ympäristökeskuksen varaan keskuksena, joka tuottaa informaatiota. Ja mitä tulee kapasiteetin rakentamiseen, informaation erittelemiseen ja tieteellisen pohjan tuottamiseen päätöksenteon auttamiseksi, niin kaikessa tässä voimme toki olla kumppaneita. Kiitos. Sitten seuraavaksi Jutta Hauke. Kiitos, herra Brennings. Te olette johtaneet tieteellisiä instituutteja tähän mennessä, mutta nyt tästä tulee eurooppalainen, johdatte eurooppalaista toimielintä. Ja silloin te kuulutte myös monivuotisen rahoituskehyksen alaisuuteen, että vuosittaisen budjetin alaisuuteen. Me Euroopan parlamenttina tiedämme, että budjettiluvut ovat politiikkaa, mutta te tulette kokemaan todennäköisesti hyvin nopeasti, että ei komissio eikä neuvosto tarkoita välttämättä aina vakavasti. Lukuja heitellään sinne tänne, mutta niitä ei toimeenpanna. Minun kysymykseni onkin, millä tavalla te voitte toimeenpanna teidän viisivuotisohjelmanne, ensinnäkin teidän kumppaninne että saada vakuutettua siitä, että niiden pitää saada kunnollinen budjetti työstettyä ja toisaalta millä tavalla sitten teidän johtokuntanne? Tiedän, että ne ovat jäsenvaltioista tulevia ammattiihmisiä, mutta miten te saisitte heidät mukaan sillä tavalla, että ne jäsenvaltioissa, omassa jäsenvaltioissaan vaatisivat kunnollista talousarviota ympäristökeskukselle. Minä tiedän, että te sanoitte, että, että te ette ole poliitikko, mutta teidän täytyy jossain määrin olla sellainen, mikäli te haluatte kunnollisen talousarvion. Ja tässä nyt oli tämä lisäkysymyskin jo mukana. Okay, well, I policy maker... Politiikan tekijä. Minusta täytyy olla erittäin taitava ympäristökeskuksen strateginen puoltaja ja budjetti on osa tätä pakettia. Kaksi ympäristökeskuksen keskeistä korttia ovat ensinnäkin ympäristökeskuksen työn välttämättömyys, kukaan muu sitä ei tee. Ja sitten työn laatu, minkä lisäksi se, että ympäristökeskukseen tulee uusia vaatimuksia. Tehokkuuden kasvattamiselle on kattonsa, kuten sanoin. Jo, jos haluaa, joka tarvitaan budjetti kaikille uusille asioille, sitten halutaan tehostusta, mutta siis rajansa kaikella on. Miten johto saadaan mukaan? Osallistamalla se toimintaa mahdollisimman voimakkaasti. Ja johtokunta viime kausina on ollut mukana kaikissa strategisissa päätöksissä. Olemme nyt vaiheessa, jossa ollaan laatimassa seuraavaa viiden vuoden suunnitelmaa. Täytyy tehdä selkeäksi, ja on selkeää mutta budjettikeskustelut ovat jonkinlainen ehto keskusteluille. Ne täytyy ottaa vakavasti. Meidän päästä keskuksen johtaja, johtokunnan johdon täytyy ottaa tuollainen kanta. Tämä kanta välitetään komission pääosastoille ja neuvostolle. Ja sitten on poliittisen päätöksen hetki. Ganz, ganz kurz. 20 kun. Ihan lyhykäisesti. Te olette siis valmis se, mikäli komissio antaa teille lisää ja lisää tehtäviä, mutta ei kuitenkaan rahaa niiden toteuttamiseen palauttamaan, tavallaan torjumaan nämä tehtävät. Me, minun tukeni teillä on. Well, I, I will be a little bit more... Tulen olemaan vähän hienovaraisempi, jos tehtäviä annetaan ja budjetti ei kasva. Täytyy käydä vakava keskustelu prioriteeteista. Se ei tarkoita sitä, että uudet tehtävät voisivat olla prioriteetteja, mutta täytyy tarkastella koko pakettia ja miettiä prioriteetteja, mutta rajansa kaikella. Ja voi olla tarpeella tiukka seuraavalla kaudella, tiedän. Eine Minute. Margareta Auken. Come to Copenhagen. Tervetuloa Köpenhaminaan. Voit tottua sitten tanskan kieleen samaten. Siksi minä punkin sitten tanskaa, kun meillä tämä tilaisuus on. Minä tietysti toivon, että me saamme samanlaista hyvää yhteistyötä kuin meillä on ollut Jacqueline McLeiden kanssa. Minä odotan sitä. Ja ihan pikku kommentti, kun sinä vastasit kysymykseen GMOsta ja EFSAsta. Siinä saa vähän semmoisen vaikutuksen, että sinä tutkijana tämän varovaisuusperiaatteen varovaisena tutkijana asetit siihen, mutta tämä koskee terveyttä ja ympäristöä ja geenimonellut äh, muotelu on kysymys biodiversiteetistäkin esimerkiksi, eli siitä on tästä ennalta varautumisperiaatteesta, eikä siitä, että tutkijana joutuu ongelmiin. Sitä haluaisin kysyä suhteessa avoimuuteen. Minä olen itse parlamentin vetomusvaliokunnassa. Siellä me saamme paljon kansalaisten valituksia ympäristöstä. Me koemme, että tätä, tämä avoimuus ei toimi. Tässä mainitsin, että on hyvin tärkeää, että, että virastot kiinnittävät huomiota Orhusin sopimuksen ää, Sekin on tanskalainen lapsi siinä halutaan, että kansalaiset saavat parempaa pääsyä tietoon ja verrastain täytyy ää, äh, puhu, saada sitä myöskin. En minä puhu pitempään, kun sinun omat puolet toverisi kuule. Uh, okay, well, at, at this time my Danish is very... No, tällä hetkellä minun tanskani on kovin horjuvaa, mutta aion ottaa yksityistunteja niin, että ainakin parannan sitä pientä vähää, minkä osaan. Toiseksi te mainitsitte erittäin hyvän yhteistyön Jacqueline McGladin kanssa ja kuten alkupuheenvuorossa sanoinkin, ei vain siksi, että minun on niin tehtävä, vaan koska olen vakavissani, niin haluan todellakin rakentaa, rakentaa samanlaiset hyvät suhteet kanssanne kuin mitä Jacqueline McGladilla oli. Sitten mitä tulee geenimanipulointiin, geenimuunneltuihin ja näihin ennalta varautumisen periaatteisiin, tämä on, on hankala kysymys ja minä tiedän, että tiedemiehet tulevat hyvin eri aloilta, kun he keskustelevat tästä asiasta ja he kysyvät hyvin erilaisia kysymyksiä riippuen siitä, mitkä taustat heillä on. Kohtuullisen hiljattainen fan raportti perustui siis ihan puhtaasti tieteellisiin julkaisuihin. He julkaisivat tällaisen GMOiden puolesta ja vastaan ja jotkut, joiltain osilta se on kattavampi kuin toisilta. Mutta meidän täytyy olla avoimia ja kriittisiä tällä alalla, varsinkin sen vuoksi, että tämä on myös tarttuva. Minä tiedän senkin. Julkinen keskustelu tästä Äh, on myöskin kohtuullisen hankala. Joten se, että tuotetaan kunnollista äh, tietoa ja faktaa niin, että voitaisiin keskustella äh, paremmalla tasolla. Ja kyllä minä näen, tässä on yhteys nyt tieteen tekemisen ja politiikan tekemisen välillä. Margareta, seitsemän sekuntia. Uskomatonta, mitä ominaisuuksilla on antaa tämän olla. Täytyy vähän sanoa, että Orhusin sopimuksen suhteen en saanut vastausta. Sä olet päänäkökanta. Sinä puhut tästä ennaltavaaratumisperiaatteesta, eikä kun se on tieteellinen periaate, eikä kysymys ole, mitä pitäisi suhtautua ennalta suojellen turvallisuuteen ja terveyteen. Ja minä olen sitä mieltä, että tämä periaatteiden pitää suuntautua sinuun eikä faon. I'm well aware olen täysin tietoinen siitä, että ennaltavarautumisen periaate on olemassa terveyden ja ympäristön tukemiseen, ja sen vuoksi minä sitä tuen, ja sen vuoksi minä tuen myös niin kutsut, tavallaan tällaista eurooppalaista tulkintaa siitä, eikä niinkään tällaista liberaalia tulkintaa, mitä löytyy muualta. Toisekseen olen täysin tietoinen Orhysin sopimuksesta. Kyllä, minä tunnen Tanskan kaupunkini jo ja sen merkityksen liittyen oikeuteen eh, käydä avointa keskustelua ja luoda ja tuoda eh, kunnollista faktaa kansalaisille. Ja minä kannatan tällaista avoimuutta ja oikeutta siihen eh, julkisellakin puolella. Joten kyllä minä ymmärsin nyt kysymyksesi. Sitten Julie Girling. Thank you. Uh, Kiitos kysymykseni niin seuraa edellisestä, mutta vähän eri sävyssä. Minäkin halusin puhua tästä ennalta varautumisperiaatteesta ja riskianalyysistä ja ympäristökeskuksen yksi tehtävistä antaa ajankohtaista, relevanttia ja saatavaa eurooppalaista dataa, tietoa ja arviointia. Mutta usein huomaamme, että arvioinnit eivät perustu riskianalyysiin, vaan riskin mieltämiseen ja ovat yhteen sotaan mielestäni kallilla on ainoastaan. Ja no jos vaarojen ennalta varaamisperiaatteen pohjalta toimitaan, usein ei riitä sitä huomioon tuon toiminnan ei-ajattuja seurauksia. Kysymys ei ole äänestää jonkun lopettamista. Käytetään sitten muita aineita, muita toimia tehdään, jotka ovat ympäristön kannalta haitallisia, niin mutta niitä ei kunnolla mietitä. Minua häiritsi, hämmäsi lukea tämän. Kaikki tykkäävät tästä myöhäiseläksi ja varhaisista varoituksista. Tämä ennalta varoitumisluku äh, vihjailee tämän joku äh, salaliitto, jossa voimakkaat poliittiset, taloudelliset ja äh, muut saavutetut edut äh, haettavat. Toivottavasti teidän riskianalyysi ympäristökeskuksessa on asiallista. Ähm. Kiitos kysymyksestäsi. Ensinnäkin, kun tehdään riskianalyysejä ja riskinarviointeja, metodologisessa kirjallisuudessa ollaan hyvin yhtä mieltä siitä, että tässä on kaksi elementtiä. Yksi on objektiivisempi elementti, ja toinen on sitten enemmän tällainen subjektiivinen elementti. Ensinnäkin se, millä tavalla se ymmärretään, on tärkeää ja se liittyy myös siihen, miten paljon riskejä ja seuraamuksia yhteiskunnalla on halu hyväksyä ja miten aikoo ne käsitellä. Eli sen vuoksi objektiivinen ja subjektiivinen elementti ovat molemmat läsnä. Ja niiden tulisi olla luonnollisesti tasapainossa. Olen samaa mieltä siitä, että tahattomat politiikan seuraamukset eh, voisivat olla hieman keskeisempiä, kun arvioidaan ex ante, mitä on tehty. Minä olen tehnyt jonkun verran metodologista työtä haittavaikutuksista, tarkoituksellisista ja tarkoituksettomista, joten eh, sillä tavalla voin tästä hyvin puhua. Hyvä esimerkki on äh, aineet, jotka äh, korvasivat otsonin. Ja sitten kävikin ilmi, että ne ovat tällaisia äh, kasvihuonekaasuja. Eli tällaisista asioista on toki kirjallisuutta. Joten metodologisesti tämä olisi minun vastaukseni. Mitä sitten tulee näihin late lessons raporttiin, minä en itse ollut mukana sitä laatimassa. Olenko siitä innoissani vaiko enkö? Perustuu ihan vain henkilökohtaiseen lukukokemukseen, eikä sitä voida pitää minkäänlaisena institutionaalisena kantana. Vielen Dank. Kiitos. Yeah. It's an interesting answer to... Ihan lyhyesti. Kiinnostava vastaus tähän viimeiseen osaan, koska tuo dokumentti, jos on tässä kymmenen vuotta pyörimässä, se varma, sitten varmaan sitteerata. Ajatko tulevaisuudessa ottaa etäisyyttä johonkin siitä? Ensinnäkin minä en ota etäisyyttä mihinkään tässä. Se ei ole tavoite kuulemisessa. Haluan sanoa selkeästi. Toin mietinnön johtopäätöksiä. Se perustuu kokonaiseen isomäärään tietoa niiden siitä, mitä tiedon on antanut julkiselle ke- keskustelulle. Asioita, joita ei ole sitten seurattu. Olemme tehneet tällä Flanderissa samaa työtä. Ja tämän seurauksena tietoinstituutiona meidän tär- meillä on tärkeä tehtävä antaa että politiikkakeskustelulla ja tarkastella hi- tietoa historiallisesti, mitä sillä on tehty minkälaisia aiottuja ei-aiottuja seurauksia sillä on. Vielen Dank. Damit sind wir... Kiitokset ja näin me olemme nyt sitten päässeet äh, kysymysvastaus kolmannen kierroksen päätökseen. Ja kandidaatilla Hans Browningsillä on mahdollisuus vielä antaa loppulausunto eh, viisi minuuttia, mikäli hän niin haluaa. Olkaa hyvä. Kiitos. Minä ehkäpä puhun jopa lyhkäisemmin kuin se, kuin tämä viisi minuuttia. Haluaisin kiittää teitä tästä avoimesta toimintaa ja tällaista rehellisestä ping-pong-kyselykierroksesta. Monet kysymykset liittyvät joko rahoitukseen, prosesseihin, toimijoihin eh, ja ympäristökeskuksen rooliin laajemmissa prosesseissa. Minulle se osoittaa, että teidän valiokuntanne on hyvin kiinnostunut näistä asioista – ja se on minulle mies eräänlainen tuki tehdä kanssanne yhteistyötä jatkossa. Minä tiedän, että tämä on hyvin tärkeä valiokunta, jonka kanssa tehdä yhteistyötä ja haluan vielä toistaa sitoumukseni tämän valiokunnan suuntaan. Tiedän, että te, teillä oli erinomainen yhteys Jacqueline McLeodin ja aion jatkaa tätä perinnettä. Ymmärrän myös tietyistä kysymyksistä, että täällä on jopa jonkinlainen vaatimus siitä, että kommunikoitaisiin julkisesti ja avoimesti sitä, mitä kaikkea ympäristökeskus tekee. Siis, että kommunikoitaisiin tämänkin valiokunnan ulkopuolelle ja muille sidosryhmille. Tämä on meidän työohjelmassamme ja olen sitoutunut tähän. Kuulin myös kysymyksiä avoimuudesta, koko prosessin avoimuudesta, ja kuten sanoin, avoimuus on minulle luottamuksen perusta ja eh, luottamus syntyy hyvästä yhteistyötä, oli sitten samaa eli eri mieltä sisällöstä, joten olen todellakin sitoutunut tähän. Keskustelusta kävi ilmi myös, että olette kiinnostuneita näistä innovatiivisista kehityskuluista ja tieteestä. Ja itse tiedemiehenä ja jatkossa ympäristökeskuksen pääjohtajana tiedän, että jos äh, johonkin uuteen innovaatioon liittyy epävarmuuksia ja riskejä, on, paljon, on tehtävä paljon työtä ja senhän vuoksi me olemme olemassa niin, että voisimme tarjota parasta mahdollista tietoa, joka voi auttaa teitä, komissiota ja neuvostoa tekemään äh, hyviä päätöksiä. Usea kysyjä esitti myös mielenkiintoa aiheisiin, jotka menevät äh, myös äh, rajojen ulkopuolelle. Oli sitten kysymyksessä kehitysmaat tai äh, Itämeren valtiot, muut valtiot ja niin edelleen. Mutta täytyy sanoa, että ympäristökeskus on, on se tavallaan viitekeskus. Ja on erittäin tärkeää, että me olemme sitä myös jatkossakin ja eh, että tämä ei olisi sellainen eh, kapea ryhmä, mutta siis sitä, että eh, ei tässä ole kysymys pelkästään EU-jäsenistä. Se on tärkeää tulevaisuutta ajatellen. Kuten tiedätte, tällä hetkellä me no minä sanon nyt jo me, en minä ole siellä vielä, mutta ympäristökeskus yhdessä hallintoneuvoston kanssa, jossa on mukana myös Euroopan parlamentin jäseniä, työstää seuraavaa viisivuotissuunnitelmaansa. Me tiedämme, että tämä tapahtuu budjettihankaluuksien alaisena. Voin sanoa, että tätä valmistellaan nyt kuitenkin tätä ohjelmaa erittäin vakavissaan. Henkilökunta tekee todella paljon töitä, samoin tekee myös johtokunta, ja he tietävät, että tässä on kysymys tulevaisuuden strategiasta. Ja toivon, että ympäristökeskus saa aikaan realistisen ja vahvan ohjelman, joka antaa sen ylläpitää keskeistä rooliaan ja hyvälaatuista työtään tulevana viitenä vuotena, joten toivon, että tämä tulee olemaan jatkossakin vahva kumppani Euroopan toimielimille ja Euroopan parlamentille ja olen enemmän kuin halukas tekemään yhteistyötä kanssanne. Ja, Herr ich möchte mich ganz herzlich niin eh, herra Brainings, eh, kiitän teitä sydämellisesti antamistanne vastauksista ja näkemyksistä. Ja olen myös iloinen siitä, että olette myös sanoneet selkeästi, kun te ette tiedä jotain, ettekä vain yrittäneet keksiä jotain. Se on aina kunnioitettavaa. Euroopan ympäristökeskus on hyvin tärkeä meille ja meidän työllemme ympäristövaliokunnassa. Ja kuten monet kollegat tämän sanoivatkin, niin yhteistyötä toki voidaan vielä vahvistaa, koska esittelijät äh, vain voittavat, saavat aikaan parempia mietintöjä yhteistyön kautta, koska meillähän ei ole tällaista tieteellistä osastoa Euroopan parlamentissa, vaan tämä tehtävä, tämän aukon voisi täyttää Euroopan ympäristökeskus. konnattoreiden kokouksessa me sitten laadimme kirjeen, ehdotuksen, joka sitten julkaistaan parlamentin kotisivulla, kunhan se on ensin tavoittanut vastaanottajansa. Kiitokset ja toivomme hyvää yhteistyötä ja läheistä yhteistyötä te olette aina tervetullut tänne valiokuntaan, kun nyt olette Brysselissä. Hyvä. Kiitos ja näin me olemme nyt sitten vieneet päätökseen esityslistan. Haluaisin toimi, toivottaa tervetulleeksi vierailijaryhmä myös, joka tulee eh, Luxemburgista käännösosastolta. Täällä on 16 harjoittelijaa paikalla. Sydämellisesti tervetuloa. He ovat tulevaisuus jossain vaiheessa ja he ovat hyvin tärkeitä meidän työllemme täällä parlamentissa. Toivon, että te saitte hyvän kuvan ja mielen tästä työstä. Kello 17.30 jatkuu koordinaattoreiden kokous. Seuraava kohta vielä esityslistasta ennen sitä yleistä kokousta. 25. ja 26. helmikuuta on seuraava ympäristövaliokunnan kokous. 25. päivä aloitamme kello 15 ja 26. meillä on sitten kokous aamupäivällä. Joten valiokunnan kokous on päättynyt ja toivotan kaikille mukavaa iltaa.